wir kommen zu den mündlichen Erklärungen. Zunächst... Äänestysselitykset ensinnäkin Teresa Riera Madurellin mietinnön kollega Henen, olkaa hyvä. Se kollega hier. Onko kollega Henen täällä? Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. The field of equal... Tämä tasavertaisen palkan periaate on ollut hyvä esimerkki siitä, miten Euroopan unionissa aktivismia harjoitetaan. Tuomioistuin on tässä tulkinnut sopimuksia aika lailla luovalla tavalla. Ja meillähän on yksinkertainen lause, jonka mukaisesti miesten ja naisten tulisi saada samanlaista palkkaa samanlaista työstä, mutta tietyissä tuomioissa, esimerkiksi Sabenan tuomiossa, niin tämä määritelmä, sitä on pikkuhiljaa laajennettu. Ensin siinä puhutaan lomaoikeuksista, sitten eläkeoikeuksista ja sitten puhutaan myöskin työn laadusta. Ei ole lainkaan varmaa, miten samanvertainen työ määritellään silloin, kun on kysymys pätevistä hakijoista. Minun kommenttini ei liity sukupuolten väliseen tasa-arvoon, vaan siihen, että jäsenvaltiot luulevat allekirjoittaneensa yhden sopimuksen ja sitten huomaavat, että onkin tällainen tuomio, joka johtaakin aivan eri suuntaan. Eli ennen kuin Lissabonin sopimus ratifioidaan, niin tämä asia tulisi kyllä korjata. Kiitos herra Hanan. Sitten samasta aiheesta herra Klees. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ik kan mij niet terugvinden. Kiitoksia puhemies. Minä en voi identifioitua Riera Madurelin mietintöön tunteesta omakseni. En että olisin vastaan miesten ja naisten yhtäläistä kohtelua työ, työelämässä. Mutta yksinkertaisesti sen vuoksi, että tämä on, poliittinen korrektius on tässä tullut hulluksi. Miten voi tämän todistustaakan kääntää toisinpäin? Mielestäni elämme maissa, jotka perustavat toimintansa oikeusvaltion kunnittamiseen, eikä ole tämän todistustaakan kääntämiseen tarvetta, koska takuut ovat jo voimassa. Ja tässä on velvoite, että joka vuosi olisi yhtiön suunnitelma tasa-arvosta Tämä on taas holhoja valtiota, että yritykselle tulee tästä turhaa byrokratiaa. Tätä se tarkoittaa periaatteen nimissä, jotka kaikki itse asiassa hyväksyvät, mutta joita ei ole aina helppo toteuttaa käytännössä. Miten voidaan tällainen velvoite pakottaa yritykselle rekrytoida yhtä paljon miehiä ja naisia vuosittaisella tasolla. Mielestäni se ei ole mahdollista. Kiitos sitten Lähi-idän ja Gaasan tilanne. Tässä on eri puhujia, jotka puhuvat omissa nimissään. Ensimmäiseksi herra Öger. Yksi minuutti. Monsieur Öger. Herra Öger. Hän ei ole paikalla. Sitten seuraavaksi rouva Andre Kiene. Yksi minuutti. Kiitos. Tämä päätöslauselma Gaasan tilanteesta äh, on ollut tänään käsittelyssä monet seikat vaikuttivat tämän päätöslauselman rakentamiseen. Tärkeää tässä on tulitaukosopimus ja eilen mediassa on puhuttu tilanteesta ja tilanne on eh, hirveä. Tuhansia lapsia ja naisia on haavoittunut ja jopa kuollut. Ihmisoikeuksien aliovaliokunnan jäseninä pidän tiukasti kiinni humanitaarisesta tilanteesta ja olen huolissani silloin, kun ihmisoikeuksia rikotaan. Humanitaariselle avulle ei tulisi asettaa mitään esteitä ja sen tulisi saavuttaa siviiliväestö. Olen iloinen tästä parlamentin päätöslauselmasta. Sitä todellakin tarvitaan. Parlamentti ei ole koskaan hiljaa silloin, kun ihmisiä kuolee. Kiitos. Kiitos sitten Roma Guinness, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Näyttää aika turhalta pitää tätä päätöslausumaa hyvänä, joka tietysti sen teen, koska tähän asti sanaa ja ei ole kuultu, kun nämä luodit ja ohjukset ovat olleet niin äänekkäitä ja naisten ja lasten ääni ei ole kuulunut, jotka siellä ovat kuolleet ja havahtuneet. Mutta ehkä tänään päästään lähemmäksi tulitaukoalueella ja se oli tietysti hyvin tervetullutta. Ja tässä mielessä tuemme Egyptin pyrkimyksiä tässä välittäjän asemaan. Ja kun Egyptin ja arabivaltiot ovat saattaneet tuoda vaikutusta Hamasiin, niin mitä tulee Israeliin, niin Yhdysvallat tässä, sillä on vaikutusta Israeliin. Ja toivon, että tämä päätöslauselma jota parlamentissa näin kovasti tuettiin, että se lisää tätä painetta välittämään ja tehokkaaseen humanitaariseen apuun ja tulitaukoon ja kestävän rauhan alueella. Kiitoksia. Merci, Kiitos. Sitten herra Hanan, yksi minuutti. President. Herra puhemies, aivan ensimmäisenä haluan sanoa, että olen iloinen, että mihinkään toimiin ei ryhdytty niitä henkilöitä vastaan, jotka halusivat osoittaa mieltänsä tätä päätöslausumaa vastaan. Ja nyt on annettu ennakkotapaus siitä, että me hyväksymme ihmisten oikeuden osoittaa mieltään rauhanomaisella tavalla. Kuten muutkin tässä salissa, totta kai olen kauhuissani siitä, mitä lähi on tapahtunut. Häviäjät eivät ole yhdellä tai toisella puolella, vaan sieltä löytyy hyvän tahtoisia ihmisiä kautta alueen. Siellä on kaasalaisia perheitä, jotka yrittävät kasvattaa lapsia, niin he ovat tietenkin kauhuissaan rakettiiskuista. Sitten on israelilaisia, jotka odottivat, että itsenäinen Palestina olisi joku päivä heidän naapurinsa ja nyt tällainen ei ole näköpiirissä. Haluaisin sanoa, että minua hieman hämmentää se osa, jossa tässä puhutaan suhteellisuudesta – Olisivatko Israelin hallitusta kritisoineet olleet tyytyväisempiä, jos sattumanvaraisesti olisi palestinaisia kyliä tässä ammuttu? Eli meidän täytyisi puhua tästä hieman enemmän. Kiitos herra Hannan. Sitten herra Posselta puhemies. Tsekin ulkoministeriä neuvoston puheenjohtaja Schwarzenbergia kiitän ja ulkoasioiden komission jäsen Ferreira Waldneria eilisestä läsnäolosta meidän keskustelussa ja myös tänään tästä myöskin melkein yksimielisestä äänestyksestä. Uskon, että että EU on päättäväisempi kuin väitetään. Ja kun tätä päättäväisyyttä pidetään yllä, niin sitten voimme saavuttaakin jotain Lähi-idässä. Ja sen vuoksi uskon, että tällä linjalla täytyy mennä eteenpäin. Elementit ovat selkeät oikeastaan. Kyllä. Israelin olemassaolon oikeutukselle ei, vuodatukselle ja sodalle ei, ohjuksien ampumiselle Hamasin puolelta, ei terrorijärjestelmälle Hamasissa ja mikä on olennaista, tarvitaan neuvotteluja näistä kiistakapuloista, myöskin tämä asu, as, asutusongelma ja tietysti myöskin Hamasin eh, terrorismista, joka ei ole hyväksyttävistä peruselementit ovat pöydällä, ja siitä uskon, että meidän tehtävämme EUna on se, että energisesti ja päättäväisesti viedään näitä asioita eteenpäin sen sijaan, että tulla tällainen, tällainen kiist, kiistelevä keskusteluklubi, joka me olemme olleet viime vuosina ulkopolitiikan kysymyksessä. Kiitos ja sitten viimeiseksi herra Takkula. Arvoisa puhemies, kiitoksia. Uskon niin, että kaikki me Euroopan unionissa ja Euroopan parlamentissa haluamme rauhan tuolle alueelle rauha ja tulitauko ja jotta tulitauko voidaan saada meidän pitää voimakkaasti ponnistella sen puolesta että terroristijärjestö hamas riisutaan kaikista aseista. minun mielestäni tämä hamasin terrorijärjestöluonteen kuvaaminen olisi voinut olla paremmin vielä esillä tässä päätöslauselmassa mutta tiedän sen että kun tällaista kompromissia rakennetaan eri puolueiden välillä se voi olla vaikea saada aikaan. joka tapauksessa meidän pitää olla eurooppalaisina tasapuolisia objektiivisia ja ennen muuta meidän pitää kaikissa olosuhteissa puolustaa demokratiaa ihmisoikeuksia mielipiteenvapautta ja vastustaa terroria. se on kaikista tärkeintä ja meidän on muistettava myös se että tämä kaikki sai alkunsa terrorihyökkäyksestä ja nyt täytyy terrori saada kitkettyä aseista. arvoisa puhemies Kiitos sitten herra Vigenin. Uh, Puhemies, hyvät kollegat, olen tyytyväinen, että parlamenttimme pystyy tämän päätöslauselman hyväksymään näin vaikuttavalla äänen enemmistöllä, että ei ole yhtään vastaäänestäjiä. Minä henkilökohtaisesti ja me tätä tuemme, koska parlamentilla täytyy olla selkeä kanta ja täytyy löytää yhteistä pohjaa vaikka tämä päätöslauselma eh, eikä täysin heijasta demariryhmän kantaa. Sen vuoksi haluaisin toistaa jälleen, että demariryhmä ilmaisee syvään pahoittelunsa väkivallasta kaasenkaistelailla – ja eh, Israelin armeijan käyttämistä keinoista ja tästä sotilaallisesta eskalaatiosta, joka on aiheuttanut niin paljon vi- uhreja, mukaan lukien lapsia ja siviilejä, ja pahoittelemme vahvasti sitä, että siviilikohteita on vastaan on hyökätty. Painotamme edelleen, että mikä on tässä poliittisten suhteiden eh, eh, vahventaminen, sitä täytyy tarkastella siinä suhteessa, että sitoudutaanko rauhansuunnitelmaan ja parantamaan kansan humanitaarista tilannetta ja mietityllä alueella, ja että kunnioitetaan täysin tätä välisopimusta. Kiitoksia. Merci beaucoup. Suurkiitokset sitten herra Luling, olkaa hyvä. Rouva Luling, kuunnelkaapas nyt. Te pyysitte työjärjestyspuheenvuoroa Madurelin mietinnöstä. Työjärjestyspuheenvuoro, se annetaan henkilökohtaisena puheenvuorona ja haluaisin, että sanoisitte, että te haluatte antaa äänestysselityksen ja jos näin sanotte, niin sitten saatte puheenvuoron. Kiitos herra puhemies. Haluaisin vain tässä tehdä pienen tilanne katsauksen, koska yhdessä äänestysselityksessä kollego sanoi asioita ja oletti, että että tästä päätöslauselmasta löytyy asioita, joita sieltä itse asiassa eh, ei löydy. Eh, ei siellä vaadita työnantajia että tekemään mitään suunnitelmia. Me olemme poistaneet kaikki nämä vaatimukset tästä mietinnöstä sellaisena kuin se hyväksyttiin naisten oikeuksien valiokunnassa. Me olemme esittäneet nyt yhteisen päätöslauselman ja toivon, että nämä kollegat eivät vastusta kuitenkaan sitä, että pyydetään ja painotetaan sitä, kuinka tärkeää sosiaalinen vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten välillä on, jotta näitä periaatteita sovelletaan ja toivotaan, että kollegat eivät vastusta sitä, että me kannustamme jäsenvaltioita kannustamaan työnantajia tarjoamaan työntekijöille tietoa ja että kunnioitettaisiin tasa-arvon periaatetta. Ja toivon mukaan he eivät vastusta sitä, että me pyydämme jäsenvaltioita kannustamaan työnantajia säännöllisesti tiedottamaan työntekijöille asioista. Eli äh, kaikki sitä, mitä tässä kritisoitiin, niin sitä ei oikeastaan enää tästä päätösalmasta löydy. Ja tämän halusin vain tässä tehdä selväksi. Kiitokset tästä äärimmäisen selkeästä äänestysselityksestä. Ja nyt sitten sitten Euroopan unionin valko strategia. Tässä on useampikin puhuja. Ensin Andri Kiene. Balsavau už mūsų rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Baltarusijos. Äänestin päätösohjelman puolesta, koska uskon, että tämä asiakirja hyvinkin, hyvin heijastaa näitä muutoksia, joita viimeisen puolentoista vuoden aikana tässä maassa on tapahtunut Nämä ensimmäiset merkit eivät tietenkään tarkoita, että olisi todellinen positiivinen läpimurto tässä maassa, mutta olemme tyytyväisiä kaikista positiivisista mm, muutoksista niin, että lehdistövapautta on parannettu ja poliittisia vankeja vapautettu ja ympäristön suojelun taso on parannettu. Kaikki nämä ovat hyvin positiivisia merkkejä. Tänään haluan ilmaista vakaumukseni ETPn delegaation lähettämisen aika olisi valko ja päätöslauselmamme tämän toteaa, että kun valko aika on tulossa, kun valko pystyy täysin hyötymään tästä uudesta kumppanuuspolitiikasta EUn kanssa, mutta meidän ei pidä nyt tähän keskiväliin pysähtyä. Ehm, Samasta aiheesta. Kiitos äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, vaikka sieltä löytyykin ihan tasapainoisia ja hyviäkin asioita. Olen sitä mieltä, että ei ole enää mitään syytä, jotta pidettäisiin tällaisesta sanktiojärjestelmästä kiinni valko vastaan koska mitä tulee talouteen, uskontoon ja muihin ulottuvuuksiin, niin maa on kuitenkin noudattanut vapauteen liittyviä kriteerejä, niitä kriteerejä, joita me olemme sille asettaneet. Minun mielestäni olisi päinvastoin välttämätöntä, että rakentaisimme valko todelliset suhteet, jotta saisimme tämän maan täysimääräiseksi Euroopan jäseneksi. Ja tämänhetkisessä ilmapiirissä jossa meidän täytyy rakentaa suhteitamme myöskin Venäjän suuntaan, niin Valko-Venäjä voisi toimia siltana Euroopan unionin ja Venäjän välillä. Sen sijaan, että tähän maahan kohdistettaisiin sanktioita, niin meidän tulisi laatia mietintö positiivista suhteista. Muita puheenvuoroja pyyntöjä ei ole, eli istunto keskeytetään ja jatkamme kello 15, jolloin käsittelemme ihmisoikeuksien ja demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia.